hyväksytty ja asiasta äänestetään huomenna. Seuraava minuutin puheenvuorot. May remind you it's one minute speech. So. Niin, siis minuutin puheenvuorot. Toivottavasti pidätte ajasta kiinni. Ensiksi Boxor, olkaa hyvä. Rova puhemies, hyvät kollegat. Olen alan varapuheenjohtaja kulttuurivaliokunnassa. Olen korostaa sitä, että 28. helmikuuta eh, annettiin eh, Oscar-palkinnot. Ja nyt 34 vuoden jälkeen jälleen kerran me unkaralaiset odottimme jännityksellä tätä, sillä unkarilainen elokuva oli mukana eh, parhaan ulkomaisen elokuvan kategoriassa – ja nyt se, että elokuva nimeltä Saulin poika Charles Fia sai tämän palkinnon, oli menestys koko Euroopan kannalta. Voimme olla ylpeitä siitä, että tämä elokuva sai pal- palkinnon Kannin äh, elokuva festivaaleilla ja on saanut myöskin ennen äh, Oscar-palkinnon saamista mm, erässä toisessa yhteydessä palkinnon parhaana ulkomaisena elokuvana. Tämä on tärkeää siinä mielessä, että tätä kautta myöskin vahvistetaan eurooppalaista kulttuuri, kulttuuria elokuvakulttuuria. Euroopan parlamentti tukee eurooppalaisia tuotteita, Euroopan unioni tukee tällaista eurooppalaisia, eurooppalaista elokuvatuotantoa ja tätä kautta myöskin tämä Euroopan uhraisen elokuvan menestys on myöskin Euroopan yhtenäinen menestys. Uh, thank you. Kiitokset. Kaveson Ruiz. Kiitos puhemies. Hepatiitis C on vaarallinen sairaus ja siihen tuhannet ja tuhannet eurooppalaiset sairastuvat. Monet eivät kuitenkaan tiedä siitä. Jotkut äh, kantavat sitä tietämättä ja se voi sitten äh, edetä veren kautta tai äh, seksuaalisissa suhteissa. Monet tapaukset näin pääsevät kehittymään ja siitä syntyy myös maksa syöpää. Me tarvitsemme Euroopan tason säädöstyä siitä, että voitaisiin myös ennaltaehkäistä tätä ja myös koordinoida hoitoa jäsenvaltioissa. Tarvitaan myös jonkunlainen rekisteri. Jäsenvaltioissa ei sellaistakaan kaikissa ole meillä on olemassa nyt uusi innovoiva menettely havaita tuo sairaus 97 prosentilla ja Espanjassa tähän menee huomattava summa terveystalousarviosta. Toivon, että komissio nyt koordinoisi tämän sairauksen, sairauden poistamisohjelmia Euroopassa. Kiitokset. Pretzel. Frau Präsidentin, meine... Rouva puhemies, arvoisat naiset ja herrat. Täällä parlamentissa tulemme lähitulevaisuudessa useampaan otteeseen keskustelemaan niin sanotusta Volkswagen-skandaalista. Me olemme perustaneet aiheeseen liittyvän alivaliokunnan. Tämä Volkswagen-skandaali ei ole pelkkä skandaali, se on monikikkaampi asia. ICCT, eli se taho, joka on kiinnittänyt huomioon tähän Volkswagenin toimintaan, on osoittanut useammissa testeissä, että myös muilla autovalmistajilla on ongelmia. Mainittakoon Citroën, Opel ja Fiat. Opel ja Fiat kuuluvat amerikkalaiseen autokonserniin ja haluan kiinnittää huomenna tähän. Kyse on kaikista muusta kuin yhden yksittäisen autovalmistajan toimista. Kyse on ikään kuin taloussodasta, jota yhdysvaltalaiset viranomaiset käyvät eurooppalaisia yrityksiä vastaan. Kiitoksia. Ja harkin. Olemme saaneet sähköpostiviestin peruskouluopettajalta West Corkista Irlannissa. Hän on, on mukana vapaaehtoisena auttamassa pakolaisia. Pakolaiset ovat pidästettynä, mutta leireillä, joilla ei ole jätehuoltoa eikä elintarvikehuoltoa ja erilaisjärjest... erilaiset ovat otettu kovan työn eteen näitä pakolaisia auttaakseen. Tämä opettaja on täysin järkyttynyt siitä, että he eivät ole, nämä pakolaiset eivät ole saaneet riittävää elintarvikehuoltoa eikä asianmukaista hygienisiä olosuhteita. Hän on kääntynyt tällaisten parlamentin jäsenten puoleen tässä asiassa, mutta edelleenkään ei ole nähtävissä mitään ratkaisua tähän tilanteeseen, eikä ole myöskään päätösmaistus Sanoisin, että toisin tämän kuun lopulla on 130 000 pakolaista Kreikassa pelkästään tämän vuoden osalta. Vain yhtenäinen EUn toiminta voi merkitä sitä, että tähän kysymykseen voidaan tarttua. Jos meidän johtajamme eivät saa aikaan ratkaisua, niin pelkästään eivät kärsi pakolaiset, vaan myöskin EU itse tulee kärsimään. Kiitokset. Ja Senra Rodriguez, olkaa hyvä. arvoisa Kiitos, puhemies. Niin Euroopan ähm, kalastus ja maatalousala kärsivät Euroopan yhteisestä maatalous- ja kalastuspolitiikasta maidemme tuotteet kärsivät kolmasista maista tulevista tuotteista, joita ei ole kunnolla merkitty. Maavaltiot kärsivät bakteereista ja myös hintojen alhaisista alhaisesta tasosta. Kyse on hyvin pitkästä kriisistä maatalouspuolella ja kalastuspuolella. Unionin täytyy toimia ja muuttaa yhteistä kalastus- ja yhteistä maatalouspolitiikkaa voidaksemme ähm, maanviljelijöitä eteläisessä Euroopassa myös suojata. Ei Euroopalla ole tulevaisuutta, jos jatkamme tällaisella tasolla. Maragall. Maragall, olkaa hyvä. Tänään jälleen kerran on pidetty kokous EUn ja Turkin pakolaisista, mutta nämä ei teollisuuden mukaisen tilanteeseen Turkissa, mutta kannattaa mitä uutta sopimusta jälleen kerran täytyy tuomita kaikki väkivaltaiset toimijat, muun muassa PKK, mutta Euroopan tulisi katsoa sitä, mitä tapahtuu etelässä, mitä tapahtuu Diyarbakirissa. Voisi, Euroopan tulisi kuulla, eh, mitä sanovat kurdikansalaiset, jotka ovat vangittuna omiin taloihinsa ja jotka kärsivät nälkää. Voisiko Eurooppa tietää, olla piittämättä siitä, miten on pidätetty lainsäädäntö, voiko Eurooppa toimia passiivisena, ajatellen pakolaisia, jotka eh, kuolevat eh, Lesbosin rannoilla, voiko Eurooppa maksaa poliisivaltiolle Turkissa ja rankaisee yhteisövaltiota, joka voi toimia vain tällaisena valtaisena leirinä, josta pakolaiset voi poistua. Tämä kuitenkin on Eurooppaa. Thank you. Kiitokset ja Aker. I'd like to raise a constituent... Haluaisin ottaa yhden asian esille. Vastustan New Thames Crossing hanketta. Kyse ei ole siitä, että mikä on EU-ssa huonoa vai hyvää, vaan kyse on siitä, että mikä on järkevää toimintaa ja mikä ei. Tarkoituksena on vähentää ruuhkan muodostumista, mutta nämä hankkeet vievät myöskin koteja. Me tulemme vastaan kaikin keinoin. Voitte olla varmoja siitä, että hallitus tulee vetämään vesiperään. Kyse ei ole vain ainoastaan vaalipiiristäni, vaan myöskin kodistani, ja me tulemme kyllä taistelemaan viimeiseen hengenvetoon asti tätä hanketta vastaan. Kiitoksia. Um, thank you. Kiitokset. Ja Bilden olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin joka vuosi Färsaarilla tapetaan valaita ja se aivan liian paljon ene, liikaa suhteessa paikalliseen asukkaiden määrään. Tämä on myös riski merkku, hopean ja eri myrkyllisten aineiden vuoksi kansanterveydelle. Jos ajattelemme Färsaaria, ja nehän ovat Tanskasta juridisesti itsenäisiä, ja tietenkin heillä on omat ra- ravitsemukselliset perinteensä, niin meidän täytyy kuitenkin Färsaarten edustajien ja tanskalaisten kanssa saada sopimus aikaan siitä, että näitä valaita ei massiivisessa määrin enää pyydystettäisi eikä myöskään kansanterveysriski kasvaisi. Näin on todellakin aika nyt ryhtyä toimiin eikä vain juonitella. Kiitokset. Ja Mato, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Un adolescente moría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 Kiitos puhemies. Venezuelassa Caracasissa yksi poika kuoli lääkkeeseen, vaikka hän, se olisi voinut hänet pelastaakin. Venezuelalaisilla ei ole riittävästi lääkkeitä eikä myöskään ravintoa. Siitä syntyy dramaattisia seurauksia. Kyse on humanitaarisesta kriisistä. Emme voi olla tässä nyt vain vaikenemassa. Monet ihmiset ovat vankilassa tai pidätetty syinä poliittisen mielipiteittensä vuoksi. Myös, myös tuntemattomampiakin henkilöitä on pidätetty he ovat todellakin poliittisia vankeja Venezuelassa. On ikävää, että tässä talossa on ihmisiä, jotka eivät kiinnitä huomiota tähän äh, tilanteeseen, vaikka, ähm, äh, vaikka unohdetaan äh, tiettyjen vapautettujen, ikään kuin vapautettujen poliittisten toimijoiden toimivat vankilasta, vaikka heillä on terroristijärjestöihin yhteyksiä. Kiitokset. Ja hyvä. Kiitos puhemies. Viimeisen sadan vuoden aikana jätteen tuottaminen on lisääntynyt valtavasti. Sitä on päätynyt meriin ja se vaarantaa merten ekojärjestelmät ja uhkaa ihmisten elämää. Jätteet eivät tunne rajoja, ne ovat ongelma, koska ne leviävät saastuttajien raju, alueiden ympärille. Kroatiassa me nähdään, näemme miten tällaisia jätteitä tulee jatkuvasti, mitä tulee naapurimaista Antrian meren alueella. Veist, jätetä poistetaan, siirtyvät paikassa asukkaat ja kansallisjärjestöt. Tämä tapahtuu myöskin tässä kylässä rannikolla. Tällä on sosio taloudellista vaikutusta näihin rannikkoyhteisöihin, koska puhtas rannikko on tärkeä matkailun kannalta. Haluaisin on hyvin tärkeää eräinen hankkeiden tekemä työ tässä yhteydessä. On tärkeää, että maat harjoittaisivat yhteistyötä merten jätteen lisääntymisen torjumiseksi, jotta saadaan puhtaat menet aikaan. Szanowni Państwo, chciałabym dziś zwrócić się z apelem do wszystkich. Oikein paljon kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin kiinnittää kollegoiden huomion tärkeään asiaan. Kaikki Euroopan toimielimet lainsäädäntötyössään joutuvat toim- käyttämään selkeää sanan, sananmuotoja, sillä lainsäädäntö on tällä hetkellä sellaista, että välttämättä kaikki eivät voi toimia toivotulla tavalla ja se haittaa Euroopan kilpailukykyä ja taloutta. Tämä on erittäin tärkeä asia, kun puhutaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudemmasta versiosta. Komissio unohti sen, että täytäntöönpanosäädös 2014 on se, joka pätee, ja lukuisat jäsenvaltiot ja tahot ovat pyytäneet komissiota olematta esittämästä uusia lainsäädäntöehdotuksia. Mutta kuitenkin komissio jatkaa tällä tiellä. Kiitos. Kiitokset ja Rapini. Kiitos puhemies, hyvä komission ja sen hyvät kollegat. PK-yritysten kansainvälistämisestä. Ei tarvitse tehdä pelkästään slogania. PK-yritysten täytyy päästä myös kolmansien valtioiden markkinoille, koska siihen meidän taloutemme kasvu perustuu. Ja ulkopuolellahan tuo kasvu tapahtuu, kehitystä siellä tapahtuu. 60 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2030 syntyy pk-yrityksistä, joten komission täytyy luoda erityisohjelma siihen, että pk PK-yritysten kansainvälistymistä voidaan taloudellisesti tukea. Tässä on olemassa nyt kaksi sopimusta kyseessä, varsinkin Kiinan kanssa tehtävä sopimus ja sitten TTIP. Näin täytyy eh, näillä kahdella markkinalla, siis Kiinassa ja sitten Yhdysva- Pohjois-Amerikan markkinoilla, eh, tarjota mahdollisuuksia PK-yrityksille ja näin eh, pitää ähm, tuota, reilun kilpailuhengen henkeä yllä ja myös vastavuoroista äh, reiluutta ja tukea. Näin sitten PK-yritykset voisivat myös päästä vain pienten sisämarkkinoidemme ulkopuolelle. Kiitokset. Ja Kelly. Niin, tänä iltana puhun kaasun toimitusvarmuudesta. Tässä haluan onnitella komission jäseniä, jotka ovat toimineet tässä asiassa hyvin järkevällä tavalla. Ja totta kai myöskin tämän ilmastokonferenssin tulos merkitsee että uusiutuvaa energialähteä tarvitaan yhä enemmän, mutta tarvitaan myöskin varalähteitä. Tätä on tietysti kaasu on tärkeää lisätä nimenomaan nestetetyn maakaasun käyttämistä ja sen tuotantoa. Ja siksi komission tuotanto ovat nyt järkeviä se, että kautta Euroopan luotaisiin tällaisia nestetyn maakaasun varastoja. Ja myöskin minun omassa vaalipiirissäni tämä olisi suuri apu paikallisella tasolla ja auttaisi myöskin sitä voidaan hyödyntää yhdessä tulevaa kaasua, koska tätä kautta voitaisiin sitten sieltä viedä kaasua edelleen muualle Eurooppaan. On tärkeää, että kehitetään näitä kaasuvarastoja kautta Euroopan. Se on nyt avainkysymys. Kiitokset. Ja Ward, olkaa hyvä. I wish to draw attention. Haluaisin kiinnittää teitä pakolaisten huonoon, huonoihin elinolosuhteisiin eri leireillä Euroopan unionin alueella ja ihan unionin rajoilla pakolaiset Kaleen ja Dunkirkin leireillä ovat joutuneet aika äh, hankalan tilanteeseen talven, kyn, talven kynnyksellä. Ihmisoikeuksia ja arvoa poljetaan jaloilla, mutta näihin arvoihin ja unioni perusteu Näillä leireillä naiset ja lapset eivät saa edes perus äh, sanitaatio- tai terveydenhuoltopalveluita. Me emme auta heitä ja tästäpä syystä ihmisalakuljettajat hyödyntävät tilannetta. Poliisit ovat jo syyllistyneet väkivaltaisuuksiin ja monet ovat jo, pakolaiset ovat joutuneet henkensä uhalla hakemaan turvaa muualta. Meidän päätöksentekijöiden on varmistettava, että me näemme, mitä siellä tapahtuu ja mitä nämä pakolaiset käytännössä ovat tilanteesta mieltä. Minä olen käynyt siellä ja keskustellut pakolaisten kanssa. Kiitoksia. Surkanu, kiitos puhemies. Jos ajattelen nykyistä taloustilannetta, niin unionin täytyy nyt ryhtyä toimimaan maataloustuotteiden tilanteen parantamiseksi ja erityisesti kiinnitän huomiota lampaan lihan tuotantoon. Ka- ka- tila, tämä ala on, kysy- tällä alalla kysyntä on nousemassa maailmanlaajuisesti ja lampaan lihan tarjonnasta on pulaa. Noin 20 prosenttia maailmanmarkkinoilta jää tyydyttämättä. Eli meidän täytyy nyt kiinnittää huomiota lampaan lihan kasvattajien kilpailukyvyn parantamiseen ja tässä tilanteessa on myös Romania. Romanialla on Euroopan unionin maista nyt paras mahdollisuus nimenomaan lampaalihan tuotantoa kasvattaa. Ja komission pitäisi pystyä tähän nyt puuttumaan, samoin kuin myös maissakin, joissa tätä lihaa tuotetaan. Ja myös pitäisi myös arvostaa enemmän Euroopan lampaalihan viejiä. Kiitokset. Kiitokset. von Storch, olkaa hyvä. Ja, heute trafen sich die... Tänään hallitusten päämiehet ja Turkin hallitusten päämies tapasivat maahanmuuttohuippukokouksessa. Itävalta ja Balkanin maat näyttävät meille, mitä pitää toimia. Haluavat sulkea Balkanin reitin ja lähettää viesti siitä, että nyt pistetään rajat kiinni. Silloin tulee yhä vähemmän ihmisiä, mutta Turkki ei ole tästä kiinnostunut. Jos Balkanin reitti suljetaan, silloin Turkki ei voi juurikaan enää kiristää Euroopan unionia. Erdogan ei saa miljardeja ja silloin ihmiset ovat taas kiinnostuneita ihmisoikeusrikkomuksesta, listavapaudesta, eli sitten sulkemisesta, lehtien sulkemisesta, kurdien ja kristien vainoamisesta Turkissa. Turkki ei ole ratkaisu pakolaiskriisiin, niin voista olla Turkin kanssa, voidaan olla ystäviä, pitää arvostella Turkkia siellä, missä se on tarpeen, mutta se, että luotettaisiin Turkkiin pakolaiskriisiin, kriisissä, maahanmuutokriisissä ei. Kiitokset ja vieras, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Maataloustuotteiden hinnat ovat hyvin heiluvaiset ja näin koko maatalousala on vaikeuksissa. Tässä puhutaan pelkästään taloudesta ja kauppakysymyksistä. Tuhannet maanviljelijät ovat konkurssin partaalla. Meidän täytyisi markkinataloudesta maatalous vapauttaa. Nyt kai tämä on jätetty Euroopan talou- instituutioiden ja talouden pantivangiksi. Ja vääriä ratkaisuja on tarjottu maanviljelijöille, on suosittu suuria jakelijoita ja on tarjottu kaikenlaisia riskiin kattamisohjelmia. Eli mm, nämä nämä uudet säännöt ja vanhatkin säännöt ajavat perhetilat ikävään jamaan ja tämä on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta huono asia. Kiitokset ja seuraavaksi Tom, olkaa hyvä. Hvala lepa za besedo. Veseli da so statistični kazalci... Rouva puhemies, paljon kiitoksia. Olen iloinen siitä, että komission Sloveniaa tilasto, tilastoluvut ovat parantuneet, mutta nämä parannukset eivät näy vielä kansalaisten tasolla. Eli tilastot eivät selkeästi osoita realista tilannetta. Rakenteelliset ongelmat ovat edelleenkin vallitsevat. Terveydenhuoltojärjestelmää on kehitettävä, eläkejärjestelmää on parannettava, keskiluokkaa koskevat rasitteet, niitä on purettava – Eli me tarvitsemme julkisessa hallinnossa muutoksia ja uudistuksia, mutta muutokset eivät ole toteutuneet toivotulla tavalla. Pankkien pääomitusta on lisätty, mutta pankit eivät toimi edelleenkään hyvällä tavalla. Pakolaiskriisin verukkeella ei saa uudistuksia tyrehdyttää. Poliitt- poliittisia virkoja ei saa lähteä tällä tavalla täyttämään. Minä olen todellakin huolissani maani tilanteesta. Kiitoksia. Brannen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, what are the... Kiitos puhemies. Mitä ovat edut ja haitat Iso-Britannian viljelijöille jäsenyydestämme EU-ssa Agri Europein Iso-Britanniassa toimivan äh, maatalouskonsultaatio yritystä vain 10 prosenttia Iso-Britannian tiloista selviäisi, jos yhteisen maatalouspolitiikan tuet poistuvat. Iso-Britannian hallituksella ei ole suunnitelmaa sille, mitä tapahtuu, jos äänestetään EU-starvisen puolesta. YMPn katolva tuki on 56-56 prosenttia tuloja tiloille. Tämä merkitsisi loikkausta pimeään matkaa pois kartalta maatalouden kannalta EU ei ole pelkästään yhteistä maatalouspolitiikkaa. Viljelijät hyötyvät myöskin kaupasta ja työpaikan työvoimavasta liikkuvuudesta. Ja se merkitsee myöskin mahdollisuutta päästä EUn sisämarkkinoille. Kaksi kolmasosaa EUn maataloustuotteiden viennistä menee Euroopan unionin. Jos Iso-Britannia lähtee EUsta, tuottajat kohtaisivat eh, sen, että he, he loppua sisämarkkinoiden kannalta, joita viljelijöiden tulisi äänestää EU-ssa pysymisen puolesta. Speaker, Mr. Kiitokset ja Marias, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Pa- Kreikan pakolaiskriisi on järkyttävissä mittasuhteissa. 40 000 henkeä nyt on jäänyt jumiin ja se luku on nousemassa 100 000. Turkki edelleen tukee salakuljettajia, jotta pakolaisia kuljetetaan Kreikan saariin ja nämä, eikä kaikki muu on vain kuollut kirjain. 400 on ainoastaan palannut Turkkiin, eli ei palauttaminen toimi. Kreikasta on tullut pakolaisten Dachau ja Kreikan pitäisi pystyä nyt asia hoitamaan omin voiminsa. Kreikan täytyisi lähteä Schengenistä, miten maani poikkeaa Bulgariasta. Kreikka kuuluu Schengeniin. Me voisimme sallia matku, näiden pakolaisten matkaavan Saksaan Dublin kolmosopimuksen mm, jättäminen vaikuttaa sitten myös entisen Jugoslavian tasavaltojen toimiin, kun ne ovat rajansa sulkeneet laittomasti. Sokor, olkaa hyvä. Nem okozott nagy meglepetést. Ei ollut mikään suuri yllätys se, että on demokraattisesti valittuja edustajia tässä parlamentissakin, joiden mukaan heidän maissaan ei ole kansallisia vähemmistöjä ja jotka silloin kun puhuntavat tästä asiaa, johon tässä puhutaan, katsovat, että se on hyökkäys jäsenvaltiota vastaan, on olemassa myöskin sellaisia jäsenpuolueita suurimmassa ryhmässä tässä talossa, joiden näkyisivät eroa kovinkaan paljon eroa niistä näkemyksistä, joita on järjestöillä, joita he pitävät näkemyksen edustavina. Unionin on katsonut ihmisoikeuksiin kuuluvaksi myöskin sen, että kunnioitetaan vähemmistön oikeuksia. Tämä se on olemassa ja tämä on voimassa tämä määrästeleekin. On olemassa jäsenvaltioita, jotka rikkovat näitä määräyksiä. Komission ei pidä pelkästään katsoa, miten makrotaloudellisia määräyksiä toteutetaan, miten otetaan elintarvikkeita koskevia määräyksiä. On tärkeää, että komissio seuraa myös sitä, miten perusoikeuksia toteutetaan Euroopan unionissa. On tärkeää, että puhutaan ongelmista. Se on osa demokratiaa. Ei voi olla sellaisia asioita, jotka ovat tavuja tai epämukavia ja jotka jotkut haluaisivat vain lakaista maton alle. Kiitos. Missä Uilain? Uije Lyi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan voidaan sanoa, että historia voi toistaa itseään ja aina on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä johtavan asemaa palvelemiseksi, vaan joille valta muuttuu maniaksi ja jotka tekevät kaikkensa niin, että pystyvät valvomaan ja estämään demokraattisten instituutioiden toimintaa. Nämä poliittiset johtajat pystyvät erittäin hyvin toimimaan kaauksessa ja hyötymään siitä. Se, että nyt Euroopassa muissakin mielessä on instituutioiden äh, kriisi. Silloin Unkarin äh, pääministeri palasi kotiin, että hän pysäytti yhden kehityksen ja että tällä hetkellä kuitenkin tilanne on se, että nyt ei enää pysty toimimaan lainlisesti kansallinen äh, virasto, joka varvoo vaaleja ja nyt muutamat ihmiset, skinheadit, menivät estämään sen, että oppositio olisi kääntynyt sitä kysymyksellä tämän viraston puoleen. Ja tämä on se tilanne, mikä meillä on Euroopassa, on ihmisiä, joilla on vallan mania. Mr. Arnott. Arnott, olkaa hyvä. Following January's debate on... Britti ja muita kansalaisia on pidätetty Intiassa, kuten yksi henkilö, Dan omasta vaalipiiristäni. Niin kyllähän ainakin yrityksen pitäisi olla vastuussa tällaisesta, koska yksityiset henkilöt ovat olleet vain väärän aikaan väärässä paikassa. Vartijat ovat tehneet oman työnsä ja minulla on tässä kopiot vientilisensseistä. Nämä aset on laillisesti viety maista ja tämä tapahtui mainittuna aikoina. Minä kunnioitan toki Intian hallitusta. Se pyrkii taistella, taistelemaan laittomia aseita vastaan, mutta tällä hetkellä heillä on väärät ihmiset ruorissa, joten pyydänkin että näitä tapauksia tutkitaan uudemman kerran kiireellisesti ja että oman vaalipiirini edustaja vapautetaan välittömästi. Kiitoksia. Zerovski, olkaa hyvä. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisar... Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. Kreikan ja Makedonian so, rajan rajalla tilanne on kestämätön se ei ole mikään yllätys, koska Kreikka ei tähän mennessä ole onnistunut aloittamaan eikä ryhtynyt aloittamaan saapujien kirjaamista heti alussa, heti maahan saavuttaessa. Tästä syystä tuhannet ja tuhannet ihmiset ovat jääneet Makedonian rajalle Makedonia on Keski-Eurooppaan pääsyreitin varrella. Meidän rajojamme ei hallinnoida oikealla tavalla. Myös vaaralliset yksilöt pääsevät näin unionin alueelle ja meidän täytyy saada tämä virta katkaistua. Minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka vielä tähän myöhään ovat paikalla salissa. Pavel, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. EU-varojen helpompi käyttö paikallishallinnossa on merkittävää. Tämä on minun maassani, varsinkin maaseutualueilla, ehkä mahdo, ainoa mahdollisuus parantaa tulevaisuuttaan. Parlamentti ja komissio yhdessä täytyy saada nyt taas muistamaan, minkälainen on arkipäivän todellisuus. Ja meidän täytyy yhdessä toimieliminä ja myös Romanian hallituksen kanssa tarjota maaseudun kehittämisohjelmien kautta varoja tehokkaammin, koska tällaista yhteisrahoitusta on kuitenkin hankala toteuttaa. On helppo aina vaatia yhteisrahoitusta. Jos ajattelen nyt vaaleja, jotka meillä on, niin täytyy kiinnittää nyt huomiota myös näissä paikallisvaaleissa siihen, että eurovaroja käytettäisiin paremmin tulevaisuudessa myös minun maassa maassani. Ja tämä palvelisi tietysti myös muitakin valtioita, jos koko järjestelmää saataisiin yksinkertaistettua. Kiitoksia. Kiitokset. Ja kappel. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen. Euroopan terästollisuus kärsii korkeista energiahinoista, jotka ovat seurausta äh, päästökaupasta ja edelleenkin käristyvät tästä. Energian hinta on kaksi kertaa korkeammin Yhdysvalloissa johtuen veroista ja muista maksuista. Siitä huolimatta Yhdysvaltain teollisuus on onnistunut vähentämään CO2-päästöjen, vaikka ei ole mitään ITS-järjestelmää, eikä eurooppalaiset äh, terästeollisuuttajat äh, ovat 400 miljoonan tonnin ylikapasiteetin uhreja, joka on tulosta valtiollisesta puuttumista asioihin. Tilanne kärjistyy, koska toisaalta myöskin Kiinasta tällä hetkellä talouden kyllä heikkenemässä, joka merkitsee vähenevää kysyntää ja vähempiä pieneneviä vietimahdollisuuksia, on äh, tämä kylmävalsatun teräksen polkumyynnin estämiseen näiden Euroopan komission toimenpiteet äh, eivät, ovat vain 14 prosenttia tällä alueella jo ennen ETSn tulemista ja ennen kuin Kiina saisi markkinatalousmaan aseman, on tärkeää, että Euroopan teollisuus vahvistuu kuitenkin lähikuukausina. Olemme näkemään selviääkö terästeollisuus Euroopassa ylipäätään. Madame Sakorafa. Sakorafa, olkaa hyvä. Οι αρχηγοί των 28 μελών της Ευρώπης των 500 εκατομμυρίων συνεδριάζουν σήμερα πάνω στα συντρίμια της Ενωμένης Ευρώπης 28 jäsenvaltion johtajat ovat taas kokoontuneet Euroopan raunioille ja nykyisellään Euroopan unioni ei voi jatkaa eteenpäin me on ihan ironista puhua yhteisestä Euroopasta, kun rajat on suljettu ja sadat tuhannet pakolaiset ja köy- odottavat rajoillamme ja ihmiset köyhtyvät äh, jatkuvasti ei, eihän tässä nyt voida ajatella pelkästään pieniä kansallisia etuja ja syytellä toinen toistaan. Tämähän nostataa fasismia. Sääntöjä ei noudateta, kaikki on vain pelkkiä papereita, Euroopan unioni on vain sana helinää. Ja miten nyt luulette, että Kreikka pystyisi kantamaan koko Euroopan pakolaisvastuun? jonkunlaisia taloudellisia korvauksia täytyy kyllä saada Kreikallekin, mutta meille, meidän täytyy tarjota laillisia keinoja pakolaisten päästä tänne. Montel, olkaa hyvä. Niin, vinttikoira käytäntö Espanjassa on järkyttävää muut koirat eivät samalla tavalla pysty metsästämään, ja, mutta näin vinttikoiria kohdellaan erittäin huonosti ja koiria amputoidaan, poltetaan elävältä, ne myös näännytetään nälkään ja niitä lyödään. Näiden omistajat ovat suoranaisia sadistajia, he suorastaan hirttävät vinttikoiransa löyhän hirten ja joka ta, ja eläin voidaan myös kaasuttaa eikä ollenkaan tarjota minkäänlaisia adoptointimahdollisuuksia. Tämä on järkyttävää. Tämä on vastoin Euroopan unionin eläin hyvinvointi, eläinten hyvinvointia koskevaa tekstiä. Ihmisen täytyy kantaa vastuu eläimistä samalla tavalla kuin ihmisestäkin. ja nuorille täytyy välittää tästä tietoa, tarjota tukea järjestöille, jotka pyrkivät koiria suojaamaan ja myös pyrkiä saamaan täytäntöön pantua tämänkin talon hyväksymät lainsäädännöt. Espanjan kansan täytyy päättää tämä järkyttävä toiminta. Korvin Mikki, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitos puhemies. Pari kuukautta sitten sanoin täällä tässä salissa, että herra Schulz on henkilö, joka on vastuussa Ranskan kansallisrintaman menestyksestä. Ihmiset nauroivat tälle. Voin kuitenkin tyytyväisyydellä todeta sen, että eilen herra Groffre, Iso-Britannian oikeusministeri, sanoi, että EU on vastuussa nationalismin menestyksestä Euroopassa. Se on totta. Emme nyt ole opeta kybernetiikkaa, emme opeta sitä, että kaikilla toimi, kaikissa toimissa syntyy reaktioita, että, että yhteiskunta on elävä organismi, jossa työnnetään yhteen suuntaan, niin syntyy reaktio siihen. Ja se paitsi minä uskon sitä että myös siihen, että Euroopan unioni tulisi tuhota. Kiitos. Kiitoksia. Näin tähän päättyy tämä keskustelu. Gianluca Buonanno on puhemiehelle esittänyt pyynnön siitä, että hän voisi käyttää parlamentaarista immuniteettiaan, kun Bolzanon tuomioistuin